Puhemies, arvon jäsenet. Poliittinen sitoumus ja paremmin tekemä työ, ankara työ, saa minulta ylistystä mukaan luettuna lausuntoa antavien valiokuntien työ ja erityisestikin esittelijä on tehnyt nopeassa tahdissa työtä laatiessaan paremmin mietintöä. Olette tehneet kaiken, niin jotta tämä lainsäädäntöhanke etenisi tässä parlamentissa. Olen erittäin iloinen siitä, että parlamentin suurella enemmistöllä on yhtä kunnianhimoinen ja yhtä mieltä ESF Plusan tavoitteista teidän kanssanne. Nyt on kyse merkittävästä budjetista, jolla pistetään täytäntöön Euroopasta sosiaalisten oikeuksien pilaria. Tämä liikentyy myöskin Euroopan talouden ohjausjaksoon. Rahasta on helpompi, yksinkertaisempi ja helpompi hallinnoida. Tämä luo enemmän lisää arvoa loppukäyttäjien kannalta ei kansaisten kannalta, esimerkiksi siten, että uudenaikaistetaan ja parannetaan työmarkkinoita, varmistetaan kunnollinen terveydenhoito, annetaan apua niille, jotka kaikkein eniten sitä tarvitsevat. Lisäksi saadaan, saadaan parempi, voimakkaampi ulottuvuus, sosiaalinen ulottuvuus Eurooppaan. ESF Plus lisäksi lisää sosiaalista Eurooppaa, sen merkitystä. Parlamentti on tehnyt lukuisia tarkistuksia. Monet niistä ovat tervetulleita, koska ne selkeyttävät tekstiä tai lisäävät sinne hyödyllisellä tavalla jotakin asioita, tai muuttavat asioita. Jotkut muut tarkistukset ovat sellaisia, joiden kohdalla hieman epäröimme. Temaattinen keskittyminen, siirrettyvät vaatimukset ja korvamerkintä osalle budjettia on ollut tärkeässä osassa parlamentin tarkistuksissa. Meidän mielestämme se, että ennalta määrättäisiin kansalliset maksu- jäsenvaltioille, vähentäisi rahaston joustavuutta. Tämä estäisi jäsenvaltioita reagoimasta muuttuviin sosiaalisiin tarpeisiin. Kuten tiedämme, todellisuudessa muutoksia tulee. Tämä rajoittaa myöskin mahdollisuuksia reagoida erityisiin ongelmiin, joita jäsenvaltiolla on ja joita on määritelty, identifioitu Euroopan talouden osaakson yhteydessä. Sitten tarkistukset liittyvät työllisyys- ja sosiaalipuolen innovaatioihin ESF Plusan yhteydessä. Tarkoituksena on tuoda tämä vahvempaan asemaan ja lähemmäksi ESF. Tiedämme, tai pistä merkille tyytyväisenä, että parlamentti tukee sitä, että rahastot yhdistetään, mutta jälleen kerran haluaisin painottaa sitä, että joustavuutta tarvitaan, joustavuutta, jota olemme ehdottaneet se, että otettaisiin kiinteät prosenttiluvut uudelleen mukaan, vähentäisi joustavuutta ja jälleen kerran olisi vaikeampi reagoida uusiin haasteisiin tämän myötä. Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, parlamentti, etenkin envivaliokunta, esittää merkittävää uudistusta terveysosian ESF Plusassa. Monet näistä ehdotuksista liittyvät haluun pitää terveysohjelma erillisenä välineenä, niin kuin tänäkin päivänä. Ymmärrän kyllä parlamentin näkemyksen, mutta komissio on vakuutunut siitä, että suurempaa synergiaa ja johdonmukaisuutta pitäisi saada ohjelmien välille. Niitä pitää paremmin koordinoida, niitä pitää olla paljon johdonmukaisempia. Täten voidaan maksimoida EUn terveysalan toimien vaikutus. Ja tämä auttaa myöskin terveysalan ammattilaisia ja poliittisia päätöksentekijöitä heidän työssään. Uusi arkkitehtuuri ESF Plusassa ei pelkästään pidä mukana tätä erillistä terveysosiota, jolla tuetaan kansanterveyden tavoitteita, niin toteutumista, vaan samalla varmistetaan korkea terveyden suojelu. Lisäksi varmistetaan se, että aina kun on tarpeellista terveysseikkoihin terveysongelmiin Kiinnitän huomiota kaikissa sosiaalialan rahoituksissa. Nyt ilomielin kuuntelen, mitä teillä on sanottavana ne. Kiitos puhemies. Kiitoksia oikein paljon komission jäsen. Nyt äh, avaamme keskustelun ja kuulemme budjettivaliokunnasta Glonek Morania. Madame la commissaire. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. ESR Plus asetus, sen tarkoituksena on saada tehokkaita ja tasa-arvoisia toimintavälineitä Eurooppaan. Me sosiaalidemokraatit olemme sellaista jo pitkään halunneet. Tässä budjettivaliokunta on antanut tukea tälle hyvälle mietinnölle, mutta haluaisin korostaa kolmea tärkeää seikkaa. Eli että annetaan uutta arvoa tälle rahastolle, joka on suunnattu niille joiden asema kaikkein vaikein, työttömyyden torjunta ja erityisesti tämä lapsi takuu, joka on otettu mukaan. On tärkeää tukea elintarvikepankkeja ja kansalaisjärjestöjä, jotka pyrkivät eh, toimimaan eh, elintarvikevähyyttä vastaan ja köyhyyttä vastaan. Ja on tärkeää, että pystytään näin yhdistämään nämä rahastot ja toimimaan tehokkaan joustavasti, jotta kaikki tämä pystyttäisiin varmistamaan työllisyysvaliokunnassa oli käytävä taisto ja haluaisin kiittää Brando Benifeitä, kollegani, joka tätä taistoa on siellä käynyt siitä huolimatta, että joskus jotkut poliittiset voimat ovat sitä vastustaneet, vaikka ne esiintyvät kuitenkin edistysmielisinä, tämän haluaisin sanoa. Ja tämä asia on nyt neuvoteltava neuvoston kanssa varmistettava, että tämä tulee mahdollisimman monen käyttöön. Now, according to the No niin, mutta nyt odotusten mukaan voimme päättää kokouksen vähän yli 11. Tässä menee vähän liikaakin aikaa. Nyt seuraavaksi edustaja Pirinski talousalueen valvontavaliokunnasta. Pitäkää kiinni puheenjastanne. Talousalueen valvontavaliokunta on vakuuttunut siitä, että jaetussa hallinnoinnissa ja e plus siinä tavoitteena on saada aikaan sosiaalisempi oire Eurooppa ja panna täytäntö eurooppalaista sosiaalisten oikeuksien pilaria, joka löytyy samasta asetuksesta. Ja tämän tavoitteen mukaisesti ESF Plus tulee tukea erilaisia eri, alakohtaisia tavoitteita. Yksi on se, että tuetaan pääsyä laadukkaisiin ja kestäviin työpaikkoihin, joissa noudatetaan unionin työlainsäädäntöä ja kunnioitetaan kaikkien työnhakijoiden oikeuksia, erityisesti nuorten ja pitkäaikaistyöttömien oikeuksia. Samalla edistetään yrittäjyyttä ja sosiaalista taloutta. Kiitoksia. Kiitoksia oikein paljon. Ja seuraavaksi edustaja Bresso regivaliokunnasta. Kiitoksia puhemies. Hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Minäkin keskityn vain tiettyihin eh, mietinnän erityispiirteisiin, jonka olemme, johon olemme vaikuttaneet aluekehitysvaliokuntana. Parlamentin tekstissä eh, nostetaan paremmin esiin alueiden rooli eh, edunsaajina ja hallinnoijoina, jotta voidaan saavuttaa tietyt tavoitteet, jotka ehdotuksessa on, ja saada aikaan koordinointi ESF Plusan ja aluekehitys- ja kohesiopolitiikan välillä. Olen iloinen myös siitä, että komissio haluaa yksinkertaistaa sääntöjä ja uskon, että synergiaa sosiaalirahaston ja muiden rahastojen välillä on erittäin tärkeä edistysaskel komission ehdotus luo yhteyden eurooppalaisen ohjausjakson ja maakohtaisten suositusten sekä ESF-investointien välillä pitäisi kuitenkin varmistaa riittävä joustavuus äh, hallinnointiviranomaisten tasolla sekä kansallisesti että alueellisesti, jotta voidaan tunnistaa, millaisia investointeja tarvitaan ja voidaan löytää parempi yhteys koesiopolitiikan ja ohjausjakson välillä niin, että ohjausjakso saa sosiaalisemman ulottuvuuden. Pyydän anteeksi, Mercedes. Seuraava puhuja on Petra Kamerevert kulttuurivaliokunnasta. Olkaa. Kiitos paljon puhemies. Koulutus on avain sosiaaliseen osallisuuteen. Siitä huolimatta EU-ssa tällä alalla on kuitenkin edelleenkin ongelmia. Koulutus on edelleenkin liian riippuvaista vanhempien tilipussin suuruudesta. Meidän Erasmus-ohjelmamme on asioita täytyy siksi vahvistaa. Olen erittäin iloinen siitä, että parlamentissa olemme pystyneet sopimaan siitä, että Erasmus-hanketta ohjelmaa laajennetaan niin, että myöskin ESF Plus puolella voidaan koulutusta edistää ja sosiaalirahasto ja Erasmus-ohjelma auttavat koulutuksen kehittämisessä. Jälkeen jääneet alueet täytyisi saada erityisesti mukaan, jotta ihmiset liikkuvat enemmän ja rajat ylittävä opetus tai oppiminen pitäisi saada korkeammalle tasolle juuri hankalilla alueilla, jotta köyhyyden kierre saadaan purettua. luulen antaa väline tätä varten, sitten voimme sosiaalisesti ja ammatillisesti varmistaa, että ovat sellaisia, jota, jotka pärjäävät. Voin vain toivoa, että jäsenvaltiot nyt myöskin käyttävät tilaisuutta hyväkseen, koska Koulutus on erittäin päivän polttava ongelma. Se täytyy asettaa esityslistalle ensimmäisten jouk- asioiden joukkoon. Kiitoksia oikein paljon. Pyytäisin, että kaikki pitävät kiinni puheajastaan. Huomasin, että SND-ryhmän jäsenet ylittävät puheaikansa vähän enemmän kuin muut. Seuraavaksi edustaja Krisogonos. Mutta hän ei taida olla täällä salissa jos se eh, ei ole, niin sitten edustaja Post Live-valiokunnasta. Hyvä komission jäsen. Live-valiokunnan tärkein tavoite oli, että EESR plussasta tulisi väline ihmisten hyväksi. Haluttiin sellaisia hankkeita, jotka toisivat mahdollisimman monet mukaan, eivätkä ne syrjisi ihmisiä ja mahdollistaisivat kaikille EU-ssa paremman elämän. Rahaston kautta ei pidä enää pitää yllä syrjintää ja järjestelmää ja lähdetään liikkeelle perustamissopimusten arvoista vakavasti. Me halusimme tämän rahaston avulla mahdollistaa sen, että yhteiskunnastamme tulee kestävää. Mehän olemme siihen sitoutuneet 2030 kestävän kehityksen agendan allekirjoittamalla. Ja lopuksi vielä haluaisin kiittää esittelijää, edustaja Lope Fontanieta, mutta myös Brando Benefeiltä erinomaista yhteistyöstä, mitä varjokokouksessa on tehty. Minä puhuin vain oman Totta. Kiitos oikein paljon, Soraja. Oikein hyvin pidit kiinni puheajasta. Arvostan sitä. Sitten FEM-valiokunnasta edustaja Kosvovska-Rajevic. Kiitoksia puhemies, arvoisa komission jäsen, parlamentin jäsenet. Ensinnäkin haluaisin onnitella esittelijää ja varjoesittelijää heidän tekemästään tehokkaasta työstä. ESF pyrkii kitkemään pois köyhyyttä kehittää ja edistämään liikkuvuutta ja niin poispäin. Nämä ovat asioita, jotka ovat meille tuttuja. Naisten oikeuksien valiokunnassa me teimme joitakin tarkistuksia, joilla pyrimme puuttumaan miesten ja naisten eriarvoiseen tilanteeseen. Samoilla ongelmilla on erilaiset syynsä, kun on kyse miehistä tai naisesta. Esimerkiksi mikäli ei ole aktiivisesti ammattielämässä. Tämä usein liittyy siihen, että ei ole riittävästi hoivapalveluita vanhuksille tai lapsille. Sen sijaan miehillä suurin ongelma on terveys, suurin este on terveys. Mikäli haluamme ratkaista tämä ongelma, täytyy tarjota hoivapalveluita, myöskin kotihoitopalveluita naisille ja miehille täytyy antaa sairauksen ennaltaehkäisy valistusta. Olin iloinen siitä, että enemmän aitan laittaa tätä varten rahaa rahoituskehy, rahoitus, rahoituskehyksiin niin, että naisten oikeudetkin voidaan paremmin taata. Kiitoksia oikein paljon. Todellakin vain sosialistit ylittävät puheaikansa. Pyytäisin teitä pitämään kiinni puheajoista. Sitten EPPstä edustaja Kasa. Unioni sosiaali, Kiitos sosiaalisessa unionissa on ryhtyä sosiaalisiin toimiin, konkreettisiin sellaisiin, tarvitaan Euroopan tason sosiaalisia ratkaisuja, sosiaalisiin haasteisiin tietysti sosiaalirahasto kantaa oman kortensa kekoon, mutta sitä pitäisi mielestäni kuitenkin vahvistaa. Meidän kantamme ja ehdotuksemme on aina suunnattavaa yhteiskunnan tarpeisiin. Erityisesti kun samat ehdotukset vaikuttavat ihmisten työpaikkoihin ja työuriin. Uusi sosiaalirahasto sijoittaa kansalaisiin. Tarkoituksena on auttaa ihmisiä löytämään työpaikka ja autetaan myös työnantajia ja selkeä investointia koulutusalaan. Rahaston avulla Euroopasta voi olla kilpailukykyisempi ilman, että se unohtaa sosiaalista omaa tuntoaan. Uusi Euroopan sosiaalirahasto lähtee liikkeelle jo aikaansaavasta menestyksestä ja vahvistetaan sitä niin, että neljä rahastoa otetaan yhden katon alle ja saadaan ne toimimaan paremmin yhteen. Tämä sosiaalinen yhteenkuuluvuus sitten lisää sosiaalista oikeudenmukaisuutta, mistä tulee kilpailukykyisempiä ja tämä tehdään tekemällä yhteistyötä sosiaalialalla, niin kuin tässä mietinnössäkin on tehty. Kiitoksia oikein paljon. Sitten SNT-ryhmästä edustaja Benifei. Kiitos puhemies. Kiitos kollega Fontanier erinomaisesta yhteistyöstä. Uusi eh, sosiaalirahasto, sillä on tärkeä eh, tavoite eurooppalaisten sosiaalisten oikeuksien pilariin muuttaminen tosiasiallisiksi resursseiksi, jotka hyödyttävät Euroopan kansalaisia. Olen iloinen, että olen voinut tarkistuksenne vahvistaa komission ehdotusta, konkreettisia ehdotuksia, jotka liittyvät työhön, koulutukseen, köyhyyden torjuntaan, sosiaalisen syrjäytymiseen, määrärahat, jotka liittyvät nuorisotakuuteen ja niitä lisätään, samoin niitä, jotka liittyvät digitaalisiin pätevyyksiin Tämä on äh, rahasto. Me, me, tässä on myös vähävaraisiin suunnattu rahasto. Olemme huomioineet vammaisia ja äh, pääsy koulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen. Uudella rahastolla voidaan tukea äh, ähm, tukea, sosiaalitukia ja meillä on suora pääsy kolmannen sektorin toimijoilla tähän sosiaalirahastoon, että voidaan rahoittaa paikallisia hankkeita. Pitkän taistelun jälkeen olemme ottaneet uuden ohjelman mukaan lapsitakuun, joka mahdollistaa sen, että monet lapset, jotka tulevat heikommista taloudellisista tilanteista, voivat saada esimerkiksi terveydenhuoltoa, koulutusta ja riittäviä ravintoa. On, meidän tekstimme on kunnianhimoinen teksti, joka on Euroopan parlamentin arvoinen. Me puolustamme ihmisten oikeuksia. Kiitoksia. Kiitoksia oikein paljon tästä hyvin intohimoisesta puheesta, jossa piditte kiinni puheajasta. Ja nyt esiherrasta edustaja Plus. Kiitoksia puhemies. Uusi ESF Plus-ohjelma vahvistaa sosiaalista Eurooppaa. Se vahvistaa sosiaalisia infrastruktuureja, niin ikään se vahvistaa inhimillistä pääomaa, auttaa työntekijöitä mukautuvan globalisaation ja digitalisaation ja uuteen teknologiaan, se tarjoaa tavan, jolla saadaan aikaan älykästä talouskasvua. Me tarvitsemme uuden tyyppistä sosiaalista hoivaa, joka ottaa huomioon väestön ikääntymisen ja sen taloudelliset vaikutukset. Uskon, että emme kuitenkaan riittävän selkein sanakääntein ole viitanneet investoihin, investointeihin nuoreen sukupolveen tai vammaisiin. Tästä on riittävästi puhuttu. Sama pätee myöskin romanivähemmistön tukemiseen ja kansaisjärjestöihin ja mikro- ja pk-yrityksiin. Tämän lainsäädännön yhteydessä ei pidä estää jäsenvaltiota itse ryhtymästä aloitteelliseksi, kun olipa sitten kyse esimerkiksi rajatyyttävästä yhteistyöstä. Meillä täytyy olla johdonmukaiset säännöt, joita voidaan avoimella tavalla, seurattavalla tavalla toteuttaa. Ja seuraavaksi hallista edustaja Selimovic. Kiitos oikein paljon puhemies Sallitte varmasti, että kiitän esittelijää, varjoesittelijöitä hyvästä työstä. Tämä on tärkeä tapa investoida ihmisiin. Voidaan edistää myös sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja oikeudenmukaisuutta ja parantaa kilpailukykyä ympäri Euroopan. Olemme kuukausia puhuneet näistä asioista ja saaneet nämä peruslinjat hyväksyä hyväksyttyä ja huomioida myös ohjausjakson maakohtaiset analyysit. On hyvä, että voidaan keskittyä sosiaalisen talouteen ja osaamisen ennakoimiseen ja varhaislapsuuteen ja hoivaan. Me varasimme myös nuorisotyöttömyyteen varoja ja pyrimme saamaan aikaiseksi jonkun verran joustoa seuraavalle kaudelle. Kriisejä tulee myös seuraavalla kaudella, niin kuin tälläkin kaudella ja on tärkeää, että on ilmassa joustoa, jos halutaan pystyä menestyksekkäästi niiden yhteydessä toimimaan. Mutta se, mitä saimme tässä aikaiseksi tärkeimpänä on se, että voidaan varmistaa se, että maahan muuttajat saadaan pitkällä aikavälillä kotoutettua eh, siihen Euroopan maahan, minne ovat tulleet, pitipä tästä tai ei, he ovat paikalla mailla on oltava kapasiteettia ja varoja, jotta voidaan tehdä tarvittavaa, jotta nämä henkilöt voidaan kotouttaa eurooppalaiseen yhteiskuntaan. Niin olen todella ylpeä siitä, että tämä saatiin hoidettua. Me korostamme sitä, että tarvitaan lisää tukea eh, perheelle, jossa on yksi vanhempi ja tarvitaan myös koulutukselle annettavaa tukea. Ei tämä nyt mikään ihme ratkaisu ole kaikkiin ongelmiin, mutta varmasti se edes auttaa paremman ja vahvemman Euroopan aikaansaamista seuraavalla kaudella. Kiitos. bardzo, Kiitos oikein paljon. Nyt sitten vihreästä ryhmästä edustaja Raintke. Kiitos eh, puhemies, hyvät kollegat, hyvä komission jäsen Kasvava sosiaalinen kuilu on yksi suurimmista uhkista, jotka jota meihin kohdistuu. Ja erityisesti Brexit-kansanäänestys on osoittanut, että Euroopan unionissa on ryhmä ihmisiä, ei vain yhdistyvässä kuningaskunnassa, vaan myös muissa jäsenvaltioissa, jotka ovat sitä mieltä, että heidän sosiaalisiin ongelmiin ei puututa. Ja meidän on puututtava niihin. Ei lähtemällä solidaarisuuden yhteisöstä, ei lähtemällä Euroopan unionista, vaan tekemällä Euroopan unionista sosiaalisesti oikeudenmukaisempi ja puuttumalla sosiaalisen epätasa-arvoon. Euroopan sosiaalinen rahasto on yksi palapelin palanen, jotta tämä voi toteutua. Se, että torjutaan energiaköyhyyttä ja asumisköyhyyttä, viedään eteenpäin oikeaa siirtymää ja torjutaan sosiaalista syrjäytymistä. Ja Euroopan parlamentti on osoittanut, että se on valmis lähtemään tähän taistoon ja torjumaan epätasa-arvoa. Ja nyt meidän on nähtävä, että myös neuvosto ja jäsenvaltiot osoittavat halukkuutta. Jos ne eivät tee sitä, ne vaarantavat Euroopan unionin tulevaisuuden. Kiitoksia. Kiitos paljon. Nyt Guesta Kuneva. Kiitoksia puhemies. Neuvottelut rakennerahastojen tulevaisuudesta eivät saa olla keskusteluita, joissa joita kavahdetaan suurten kustannuksen vuoksi. Me joko haluamme sosiaalista Eurooppaa tai emme halua. Yhteisön talous arvio tulee kutistumaan seuraavalla ohjelmakaudella. Tämä tarkoittaa myöskin sitä, että sosiaalisiin kysymyksiin on vähemmän rahoitusta. Uudella kaudella on kuitenkin uusia haasteita myöskin. Väestö ikääntyy, nuoret eivät löydä työpaikkoja, meillä on maahanmuutto-ongelma ja samalla köyhyys maksaa paljon rahaa. Euroopassa täytyy vihdoinkin saada aikaan se, että Euroopalla on myöskin sosiaaliset kasvot. Muuten koko voidaan unohtaa, koska ihmiset ovat yhä enemmän närkästyneitä. Siksi me tarvitsemme sosiaalista tavoitetta, sosiaalisia tavoitteita. Näitä täytyy olla sitovia myöskin, yhtä sitovia näiden tavoitteiden kuin taloudellistenkin ehtojen. Kiitoksia. Tässä olet puhujat poliittisista ryhmistä. Nyt sitten muut puhujat. Ensinnäkin edustaja Hetman, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Hyvät edustajat. Oli hienoa nähdä komission ehdotus uudeksi ESR-asetukseksi. Ajatus siitä, että yhdistetään välineitä, jotka täydentävät toisiaan, voisi todellakin tehostaa tätä tukea. Näin saada myös lisää avoimuutta. Meillä on yksi ainoa tavoite ja 11 alatavoitetta koulutukseen, sosiaalisen integraation ja työmarkkinoihin liittyen. On myös hienoa, että parlamentin kannassa halutaan korostaa alueiden roolia, sillä alueet eivät ole ainoastaan edunsaajia tai tahoja, jotka hallinnoivat ESR plussaa, vaan ne ovat myös tahoja, missä tiedetään eniten kansalaisista. Työllisyysvaliokunnassa voin ilokseni sanoa, että saimme aikaiseksi kompromissin, jonka suurin osa poliittisista ryhmistä pystyy hyväksymään. Toivottavasti tästä pystyy neuvottelemaan neuvoston kanssa, niin että tämä voidaan hyväksyä mahdollisimman nopeasti. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Jongerius. Kiitos puhemies. Köyhyys on myrkkyä. Euroopassa yksi lapsi neljästä on vaarassa joutua sosiaalisesti syrjäytyneeksi ja köyhyyteen. Lapset, jotka elävät köyhystä, heistä tulee köyhiä nuoria, köyhiä aikuisia ja on riski, että ikinä ei saada kiinni muita ihmisiä, kun on kyse mahdollisuus saada työpaikka ja hyvää terveydenhuoltoa. Ei ole koskaan saada kuilua umpeen kurottua. Siksi ylpeänä sosiaalidemokraattina totesi, että meidän aloitteistamme lapsi takuu saatiin parlamentissa käsittelyyn. Olen erittäin ylpeä siitä, että parlamentti on valmis antamaan 5,9 miljoonaa sosiaalisen eriarvoisuuden poistamiseen. Omalta osaltani toteaisin, että lasten köyhyys on kaikkein tärkein ongelma. Siksi tämän mietinnön täytyy myötä vaikuttaa merkittävällä tavalla sen poistamiseen. Kiitoksia oikein paljon. on edustaja López puhemies. Ensiksi haluaisin sanoa, että on hyvä, että rahasto on olemassa ja sillä on hyvä tavoite, kun halutaan edistää sosiaalipolitiikkaa ja työllisyyttä, mutta kuitenkin tämä väline, joka on hyvä, sitä pitää vielä parantaa ainakin seuraavissa tarkoituksessa. Eli tarvitaan lisää rahaa sille sen jälkeen, kun Euroopan työläiset ovat joutuneet huonoihin oloihin, niin on paljon kalliimpaa ratkaista sosiaaliset ongelmat. Ja tarvitaan myös työmarkkinoiden vuoropuhelua ja tasa-arvoisia mahdollisuuksia, nuorten työllisyyttä ja niin poispäin. Ja siksi on tärkeää saada nämä rahastot toimimaan yhteen, paitsi Invest EU, ja on myös rationalisoitava ja yksinkertaistettava näiden toimintaa. Mutta tämä ei kuitenkaan riitä, koska EUlla on rakenteellisia ongelmia, joita ei voida näin ratkaista, sillä ohjausjaksokin tässä pitäisi, siitä pitäisi jotenkin päästä yli. Ribeiro. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Ribeiro. Senhor e Kiitoksia paljon puhemies. Toivon, että Euroopan sosiaalirahasto, jota vahvistetaan Euroopan parlamentin äänestyksellä, ei unohda sosiaalisen pilarin tavoitteita. Tästä täytyy toteuttaa kaksi ehtoa. Ensinnäkin ohjelma täytyy olla yksinkertaisempi, pääsyä siihen täytyy helpottaa ja toiseksi sen täytyy varmistaa se, että ihmisten todelliset tarpeet Euroopassa otetaan huomioon, eikä kyse pelkästään puoluepoliittisesta propagandasta, koska sosiaaliset ja maantieteelliset esteet täytyy poistaa rahaston varoihin pääsyn yhteydessä. Tämä auttaa kehittämään sosiaalista puolta Euroopassa esimerkiksi nuorisotakuu ja pyrkimys tukea nuoria, jotka eivät ole työssä eikä koulutusta, Tämä on erittäin tärkeää. Tämä on erityisen tärkeää maaseudulla, jolla on erityistilanne. Siellä on vähemmän taloudellisia mahdollisuuksia, vähemmän mahdollisuuksia saada työpaikka. Euroopan sosiaalisen rahaston ei pidä unohtaa, että kyse on alueiden Euroopasta ja ja tämän rahaston yhteydessä pitäisi kuraa umpeen se kuulu, joka edelleenkin vallitsee eri alueiden välillä Euroopassa ja ottaa täytäntöön myöskin eri alueiden erilaiset realiteetit. Kiitoksia. Seuraavaksi Vilja Blinkevichute. Kiitos. Korkea köyhyysaste on eh, tärkeä ongelma koko EUlle. Siksi meidän pitäisi rakentaa sosiaalinen Eurooppa. Meidän pitäisi yrittää panna täytäntöön eurooppalainen sosiaalisten oikeuksien pilari edistämällä työllisyyttä ja eh, edistystä ja sukupuolten välistä tasa-arvoa. Meidän on torjuttava erityisesti lapsiköyhyyttä ja sitä varten me tarvitsemme riittävää rahoitusta sosiaalipolitiikan toimia varten. Meidän olisi lisättävä ESF-budjettia. Ähm, ESR-budjetin kolmas osan pitäisi ainakin olla korvamerkitty köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen. Siksi SND-ryhmä vaatii, että ainakin 6 miljardia euroa laitetaan lapsitakuuseen, jotta voitaisiin voittaa tämä lapsiköyhyysongelma Euroopassa. Lisäksi on huomioitava äh, vanhempien naisten köyhyys EU:ssa. Naisten eläkkeet ovat 40 prosenttia alhaisemmat kuin miesten. Ja sitten äh, jos naisilla on mahdollisuus tasapainottaa työ- ja perhe-elämä, niin silloin heidän äh, köyhyysasteensa laskee. Kiitoksia. Sitten edustaja Detjen. Mikro arvoisa äh, puhemies hyvä komission jäsen on niin että ainoastaan se minkä kokee minkä voi ymmärtää sitä pitää pitkällä aikavälillä hyvänä ja sitä tukee. ESR Plus rahoittaa hankkeita ympäri Eurooppaa, jotka tekevät tuhansille ihmisille Euroopan käsin kosketeltavaksi. Erityisesti taloudellisesti heikommilla alueilla yhä useammin esitetään kysymys, mitä me hyödymme Euroopasta. Sosiaalirahasto antaa oikean ja selvän vastauksen. Eurooppa investoi ihmisiin. Jatkokoulutus, sosiaaliturva tai työmarkkinoille ja yhteiskuntaan takaisin pääsy ovat asioita, joita tuetaan ja joita rahoitetaan sosiaalirahastosta. Eurooppa ei jätä ihmisiä yksin rakennemuutoksessa. Köyhyys on tänä päivänä vielä periytyvää. Tämän pystymme keskeyttämään vain, jos annamme lapsille sosiaalisia oikeuksia. Siksi vaadimme, että Eurooppa antaa köyhille lapsille perustarpeiden tarpeita, esimerkiksi ilmaisen kouluruokailun, ilmaiset äh, koulukirjat ja jos ei äh, leirikouluihin ole rahaa perheellä, niin sitten äh, sekin on tarjottava. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Regner. One minute, please. Dankeschön, herzlichen Dank. Kiitos puhemies. Puhemies, arvon komissaari, me tarvitsemme enemmän rahaa Jotta voimme taistella nuorisotyöttömyyttä vastaan, tarvitsemme rahaa, jotta nuorille Euroopassa annetaan tulevaisuuden mahdollisuus. Kaikille lapsille Euroopassa pitäisi olla lasten huone. Jokaisella lapsella on oikeus myöskin päästä kouluun ja oikeus saada ravintoa. Me tarvitsemme lapsitakuun ja rahoituksen sitä varten, jotta voidaan varmistaa, että jokainen lapsi Euroopassa voi saada ilmaista terveydenhoitoa, hyvän asumis, hyvät asumisolosuhteet ja riittävää ravintoa. Sovellista ravintoa Tämä tarkoittaa sitä, että ESF Plus tarvitsee lisää rahaa. Ei sitä pidä leikata. Me tarvitsemme tämän rahan, jotta ei me pelkästään täällä esitä sanahelinää, vaan toden teolla Euroopassa ryhdymme tekemään jotain konkreettista heidän hyväkseen. Kiitos oikein paljon näistä kolmesta sekunnista, jotka säästitte. Nyt sitten muut puhujat, puhujalista ulkopuolelta edustaja Jas Jovieska. ESRS e e tärkeää on koulutuksen parantaminen työmarkkinoita varten ja niiden tehokkuutta varten. Rahaston toimien on tarvittava todellakin sellaista osaamista, mitä tarvitaan, digitaalista osaamista e- esimerkiksi. Tämä on jatkossa hyvin tärkeää. Talous muuttuu 4.0. Teollinen vallankumous vaatii tätä. Tarvitaan lisää osaamista työntekijöille ja nuorille, jotka tulevat työmarkkinoille. Muutokset tapahtuvat tulla nopeasti ja tarvitaan, että nyt laitetaan rahaa siihen, että ennakoidaan muutoksia työmarkkinoilla. Haluaisin kiittää esittelijöitä tästä erinomaista työstä rahaston eteen. Olen samaa mieltä heidän kanssaan siitä, että meidän on varmistettava, että päästään työmarkkinoille niille, siis niiden on päästävä sinne, jotka ovat haavoittuvassa asemassa. Meidän on tuettava myös itsensä työllistämistä. Meillä on kouluttamattomia ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevia nuoria, jotka tarvitsevat lisää rahaa ja sairasta. Edustaja Ward, mutta vain yksi minuutti, ei yhtään yli. Nuoret ihmiset, pitkäaikaistyöttömät, nuoret rikolliset menettävät tärkeän tuen, mikäli Brexit toteutuu. 500 miljoonaa euroa olemme saaneet vuodessa Euroopan sosiaalirahastosta. Yhten kuningaskunnan nuoret ja 40 nuorisojärjestöä arvioivat, että kun otetaan huomioon se, että ESF-rahoitus ja aluekehitysrahoitus menetetään nuorisopalveluista katoaa 160 miljoonaa puntaa vuodessa Brexitin jälkeen. EUn jäsenenä maani saa hyvin paljon rahoitusta nuorille. Nuoret erityisesti kärsivät säästötoimista. Sen jälkeen kun torit astuvat valtaan 2010, 737 virkaleikattu nuorisopalveluista – Mörsisaidin nuorisopalveluista todettiin, että 800 pitkäaikaistyötöntä nuorta menettää tukensa, työllisyystukensa, työllistämistukensa vuodessa. Yli 21 600 haavoittuvaista nuorta jää silloin ilman elintärkeää tukea. Liverpoolissa äänestettiin EU-ssa pysymisen puolesta. Toivon mukaan tämä on vielä mahdollista, että pysymme EU-ssa. Edustaja Marjas, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Globalisaatio, säästöpolitiikka, tämä väkivaltainen mukauttaminen on tuonut mukanaan tuhansia ja miljoonia työttömiä ja köyhiä ja tämä ESR Plussa ja sen toimet voivat vaikuttaa eri taho, tasoilla. Ensinnäkin pitää puuttua lasten köyhyyteen, jota on nyt todella paljon, ja voidaan myös auttaa pitkäaikaistyöttömiä ja niitä nuoria, jotka haluavat päästä töihin ja jotka haluavat käyttöönsä koulutusmahdollisuuksia niin, että he pystyvät toimimaan globalisoituneessa organisaatioyhteydessä ja tarvitaan myös tukea vammaisille tästä ESRstä ja se voi auttaa monella eri tasolla myös terveyskysymyksissä tai työllisyysalalla. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Joao Pimenta Lopes. A proposta, mais do que a sua arquitetura e objetivos, os programas que envolve ou a distribuição financeira que realiza... Kiitos puhemies. Rahoitus on vaarassa, koska se on alistettu Euroopan talouden ohjausjaksolle. Riittävästi ei ole varoja. Lisäksi on annettu monia ehtoja, joilla varoja voidaan saada käyttöön. Esimerkiksi Invest EU-rahaston yhteydessä – Portugalissa. Portugalin etuja silmällä on tehnyt joukon tarkistuksia, esimerkiksi kun on kyse jaetusta hallinnosta ja siitä, että varmistetaan se, että laadukas yliopistokoulutus ja terveydenhoito saadaan taattua. Me tarvitsemme välineen, joka pystyy vastaamaan todellisiin ongelmiin ja sosiaalisiin haasteisiin. Niitä luodaan työpaikkoja ja taistellaan köyhyyttä vastaan. Lisäksi pitäisi merkittävällä tavalla lisätä rahaston varoja. Nyt meillä olisi tilaisuus tehdä tästä sosiaalisesta puolesta vankimpaa tämän rahaston kautta. Kiitoksia tästä tasan 60 sekunnista. Seuraavaksi edustaja Soidrova. Kui slova. Kiitos puhemies. Minä uskon, että tämä uusi asetus Euroopan sosiaalirahastosta todella edistää parempaa ja tehokkaampaa määrärahojen käyttöä. Meillä ei enää ole päällekkäisyyksiä, pystymme yhdistämään eh, erilaisia lähteitä, uudet säänteet helpottavat myös täytäntöönpanoa. Niiden pitäisi keventää hallinnollista taakkaa. Eh, yhteys eurooppalaiseen ohjausjaksoon on hyvä. Tällä tavoin pystymme paremmin eh, jakamaan määrärahoja avainprioriteetteihin, joissa jäsenvaltiot eivät vielä toimi tarpeeksi. Meidän pitäisi myös paremmin tasapainottaa sosioekonomisia eroja jäsenvaltioiden välillä. On hyvä, että on joustavuutta määrärahojen käytön suhteen. Nyt pystymme sopeuttamaan määrärahojen käyttöä kontekstiin. Tsekin tasavallassa esimerkiksi pystymme tukemaan lapsiryhmiä ja päiväkoteja. Katerina Konečna, bardzo proszę. Edustaja Konečna. Pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi poděkovat zpravodajce. Kiitos kollegat. Haluaisin kiittää esittelijää. On surullinen tosiseikka, että Euroopan yhteiskunnassa on vielä paljon sosiaalisia haasteita. 100 miljoonaa ihmistä on vaarassa joutua köyhyyteen. Tsekin tasavallassa on paljon ihmisiä, jotka ovat velkaantuneita ja joiden omaisuutta on takavarikoitu ja tästä seurauksena ihmiset eivät enää usko oikeudenmukaisuuteen. Tämä vaikuttaa ihmisten elinoloja ja tämän lisäksi se aiheuttaa suuria paineita eurooppalaiseen yhteiskuntaan ja siksi on hyvä nähdä, että tämä rahasto auttaa ihmisiä eh, sosiaalilla alalla ja terveydenhoitoalalla. Ei saa unohtaa, että tärkeintä on investoida ihmisiin ja heidän elämäänsä. Meidän ihmisemme ansaitsevat tällaiset olosuhteet. Sefaria, ja sitten Jose Faria. Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Comissária, quero congratular em primeiro lugar a colega Verónica. Kiitoksia. Ensinnäkin onnittelut edustaja Lope Fontanielle erinomaisesta työstä, jota on tehnyt asian yhteydessä. Euroopan sosiaalirahasto on tärkeä osa eurooppalaista kohesiopolitiikkaa. Kyse on yhä ikääntyvästä väestöstä, joka tarvitsee parempaa hoivaa. Lisäksi kyse on terveydenhoidosta jäsenvaltioissa, monivuotisista suunnitelmista Euroopan tasolla – ja tämä kaikki täydentää paikallista politiikkaa ESFn kautta. Voidaan ESFssä myöskin terveys, osuus, jossa on 460 miljoonaa euroa käytettävissä. Tämä on erittäin kunnianhimoinen rahasto, jolla pyritään parantamaan tasa-arvon toteutumista silloin, kun on kyse terveyspalveluista, jotka ovat huokeita ja laadukkaita, silloin kun on kyse primaarihoivasta, terveydenhoidosta ja osaamista, huippuosaamista halutaan paikallistasolle. Sitten otetaan huomioon myöskin perheiden tarveet, koska ketään yhtäkään kansalaista ei saa jättää leske, lehdellä soittamaan. Posvanka Romana Tomts. Kiitoksia. Sitten edustaja Romana Tomts. Do, Euroopan unia lahko ostane. Kiitoksia, että sain puheenvuoron. Euroopan unioni voi pysyä kilpailukykyisenä maailmanlaajuisesti, jos meillä on korkea työllisyyden taso, samoin kuin terveydenhoidon ja sosiaalisen osallistumisen taso. Aukot digitaalisessa osaamisessa ja koulutusjärjestelmissä yhtäältä ja työmarkkinoilla toisaalta, niillä on kielteisiä vaikutuksia eurooppalaisiin yhteiskuntiin. Meidän on investoitava inhimilliseen pääomaan, tämä eh, lisää eh, yhteiskunnallista ja taloudellista kasvua. ESR Plus on investointi inhimilliseen pääomaan. Esittelijänä olen sitä mieltä, että meidän pitäisi eh, tukea nuoria ja meillä pitäisi olla vähimmäisprosenttiosuus yhteisrahoitukselle tässä ohjelmassa. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon. Nyt komission jäsen Taisen. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puhemies. Arvoisat parlamentin jäsenet, tämä keskustelu osoittaa jälleen kerran, kuinka tärkeä ESF Plus hanke on tai ohjelma on. Teidän mietintönne tuo vakaan pohjan toimielinten välisille neuvotteluille. Kuten aina, komissio on valmis keskustelemaan. Kolmikantakeskustelussa tulee toimimaan siellä rehellisenä välittäjänä olen toiveikas ja luottavainen sen suhteen, että Romanian puheenjohtajakaudella neuvosto tulee omalta osaltaan edistymään asetuksen osalta niin, että se saadaan hyväksyttyä vuonna 2019 ennen seuraavan ohjelmakauden alkua. Arvoisat parlamentin jäsenet, EU-rahoitus ihmisiin ilmastoihin liittyvät ihmisiin on konkreettinen osoitus eurooppalaisista arvoista, joilla pyritään edistämään oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa ja sosiaalista edistystä. Kyse on konkreettisesta toiminnasta, jolla voimaannutetaan ja suojellaan kansalaisia, nuoria, jotka käyvät työssä ja nuoria työttömiä miehiä, naisia, EUn kansalaisia sekä niitä, jotka ovat syntyneet EUn ulkopuolella ja heti varhaislapsuudesta eteenpäin, että ihmisiä tuetaan. ESF Plus on väline, joka on näkyvä kansalaisten elämässä suoraan. Sen kautta saadaan aikaan sosiaalista kohesiota ja sosiaalista lähentymistä ylöspäin, suuntautua lähentymistä. Olen varma, että vahvan sitoumuksen ansiosta, jota lainsäätien välillä on ja etenkin mitä parlamentissa on, Tämän kautta Euroopan unioni on paremmassa tilanteessa. Se pystyy vastaamaan kansalaisten aivan oikeutettuihin odotuksiin seuraavien rahoituskehysten yhteydessä. Kiitoksia teidän tekemästänne ankarasta työstä ja kiitos siitä, että näin nopeasti veitte asia eteenpäin ja onnittelut kaikille niille, jotka osallistuivat tähän työhön. Aivan erityiskiitos kiitokset tietystikin esittelijälle. Kiitos paljon. Dziękuję bardzo pani komisarz i ostatnie słowo należy do Kiitoksia. Ja viimeinen puheenvuoro menee esittelijälle, edustaja Fontanier. Hyvä puhemies, haluaisin taas kerran kiittää siitä, että niin hyvää yhteistyötä pystyttiin kollegoiden kesken tekemään ja neuvottelutiimeissä ja tietysti myös komissiota ehdotuksessa. Meillä oli vain vähän aikaa, mutta saimme kuitenkin vankan ja tasapainoisen tekstin aikaiseksi. Tämä onnistui siksi, että meillä kaikilla oli yhteinen tavoite. Haluamme parantaa Eurooppaa sosiaaliselta kannalta ja näin kukaan ei lähtenyt vaatimaan. Kaikkia mahdollista vaan pyrittiin konsentus saamaan aikaiseksi. Tiedän, että kaikki ovat antaneet periksi joissain kohdin, mutta minusta työllisyysvaliokunnan kompromissi varmasti hyödyttää Euroopan kansalaisia riippumatta siitä, missä he asuvat, jotta voidaan parantaa sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta. Tämä rahasto on Euroopan sosiaalisen pilarin mukaista ja 174 artiklan mukaista myös perustamissopimuksesta ja siinä huomioidaan eri alueiset todellisuudet jäsenvaltioiden välillä ja niiden sisällä, erityisesti jos ajatellaan esimerkiksi väestökatoa. Tällä tavalla annamme kaksi selvää viestiä. Ensimmäinen kansalaisille. Euroopan kansalaiset ovat Euroopan unionin tärkein huolenaihe ja siksi aiomme jatkuvasti parantaa heidän elinoloja. Ja toinen viesti menee neuvostolle. Euroopan parlamentti on tehnyt työnsä. Se on tuottanut hedelmää. Ja jos tämä mietintö odotusten mukaisesti menee läpi, niin voimme aloittaa sitten neuvottelut. Esittelijänä tiedän, että tämä on vaikea, mutta toivottavasti kuitenkin voidaan Romanian puheenjohtajakauden toimesta saada tämä asia niin nopeasti hyväksytty, että voidaan aloittaa neuvottelut kohta ja vuoden kolmannen tavoin toivon, että tämä saadaan loppuun käsiteltyä tällä kaudella vielä. Kiitos. <clears throat> Kiitoksia oikein paljon esittelijälle. Voimme varmaan jo onnitella teitä ainakin keskustelun laadusta. Päätän keskusteluun ja äänestys toimitetaan huomenna. Sitten viimeinen asia esityslistallamme, mutta meillä on vielä puoli tuntia tätä varten eh, käytössämme, nimittäin Pascal Arimonin mietintö Euroopan alueiden yhteistyötavoitetta Interreg koskevat erityissäännökset. Nyt haluaisin vain esittää pyynnön jäsenille. Minä annan puhujien, sellaisten puhujien puhua menettelyssä ilman puhujan listaa, jotka eivät ole aikaisemmin puhuneet äh, puhujalistan ulkopuolelta. Toivon, että ymmärrätte, on hyvin myöhä. Meillä on ainakin vielä 29 minuuttia äh, ja tällä hetkellä eh, näyttää, että päätämme keskustelua 11.23. Se on hyvin myöhään. Nyt annan puheenvuoron Pascal Arimonille. Teillä on puheenvuoro. Kiitos puhemies. Arvoisat kollegat, minä eh, jännittyneenä seurasin juuri äänestystä eh, iso britannian alahuoneessa ja minulla oli sanottava, että tuo diili juuri äh, torjuttiin. Brexit tarkoittaa myös äh, rajat ylittävän yhteistyön loppumista. Interreg tarkoittaa juuri päinvastaista. Ja koska minä elän äh, raja-alueella Itä-Belgiassa, voin sanoa kokemuksesta, että tämä Interreg-ohjelma on jo usean vuoden, se perustettiin vuonna 190 on varmistanut siis jo monen vuoden ajan se, että raja-alueet ovat ähm, EUlle mm, ähm, uskollisia. Ja se on tärkeää. Raja on ylitettävä äh, myös ihmisten äh, mielissä, siksi tämä mietintö on symbolistikin tärkeä. Minä äh, puolustan sitä, että rajat ylittävä yhteistyötä mm, edistetään. 946 tarkistusta meillä oli ja 46 eh, kompromissia, mikä johti sitten siihen, että äänestyksessä valiokunnassa kaikki puolueet hyväksyivät eh, tämän mietinnön, koska eh, nimenomaan raja-alueet eivät saa olla mitään umpikuja, vaan niiden on kuvastettava todellista Eurooppaa. Interreg on siis eristäytymisen vastakohta. Me nyt parlamenttina välitämme selvän viestin komissio halusi tuen 8, määrätä 8,4 miljardiin tulevalle tukikaudelle. Me tämän budjetin määrittelimme, vaikka siitä sitten vasta rahoitus neuvotteluissa päätetään. Me nostimme sen 11,1 miljardiin, koska rajat ylittävä yhteistyö on meille tärkeää sitä on harjoitettava ilman leikkauksia. Olemme täysin vakuuttuneita siitä, että leikkauksia ei saa tapahtua. Rajat ylittävä yhteistyö on koko Euroopalle erittäin tärkeää, erityisesti silloin, kun puhutaan siitä, että rajatarkastukset otetaan taas käyttöön. Rajoilla asuvat ihmiset eivät ymmärrä, jos rajoilla on esteitä. Juuri nämä ihmiset näkevät, kun Euroopassa joku asia ei toimi tai joku asia toimii. Siksi Interreg-hankkeet ovat tietyssä määrin pilottihankkeita. Ne ratkaisevat konkreettisia ongelmia raja-alueilla. Tällaista ratkaisukeskeistä asennetta Eurooppa tarvitsee. Hyvät kollegat, kun tätä lainsäädäntöehdotusta valmistelemme. Tärkeää oli yksinkertainen rajat ylittävien hankkeiden edistäminen. Tärkeää oli se, että oli enemmän määrärahoja. Tärkeää meille on se, että edunsaajien ei tarvitse muuttaa rakenteitaan. Rakenteet ovat toimineet hyvin, miksi niitä pitäisi muuttaa? Ei, näin ei pidä tehdä. Ja lisäksi tärkeää on, että nämä mikrohankkeet, ihmisten väliset hankkeet, kuten esimerkiksi äh, järjestöjen yhteistoiminta rajat ylittävästi jatkuu näissä puitteissa. Olen erittäin iloinen siitä, että meillä on hyvin Mm, käytännönläheinen teksti. Ei ole mitään tekemistä Brysselin norsuluutornin kanssa. Me olemme eh, tehneet erittäin hyvää eh, yhteistyötä alueiden komitean, talous- ja sosiaalikomitean kanssa. Ja valvonta ja paperityö, eh, joka on usein esteenä järjestöille ja organisaatioille, sitä on nyt vähennettävä. Ja uskon, että komissionkin ehdotukset menivät tässä suhteessa oikeaan suuntaan. Me olemme määritelleet kriteerit myös niin, että ne valmistavat tulevaisuutta. Olemme siis määritelleet kriteerejä, jotka äh, edistävät pk-yrityksiä, turvallisuutta, il- puuttuvat ilmastonmuutokseen. Ja kaikki tämä johtaa siihen, että äh, me on määriteltävä Interreg-ohjelma symboliksi. Jos mainosyrityksen pitäisi tehdä elokuva Euroopasta, niin silloin hänen pitäisi huomioida Interreg-ohjelma. Pyydän anteeksi, minun on keskeytettävä teidät. Nyt sitten kehitysasian valiokunnasta edusta Teo Karos. Hänen olisi pitänyt puhua, mutta en näe häntä täällä salissa, joten äh, seuraavaksi puheenvuoron saa komission jäsen Thyssen. Kiitos. The floor this evening. On behalf of the... Kiitos puhemies. Komission nimessä haluaisin kiittää esittelijä Arimontia ja varjoesittelijöitä heidän laadukkaasta työstään ja mietinnöstä ja jatkuvasta tuesta, jota olette osoittaneet Euroopan alueellisen yhteistyön tavoitteille Interregille. Komissio myöskin haluaa antaa tunnustusta alueiden komitealle, aluepoliittiselle komitealle siksi, että se on tehnyt valiokunnan siksi, että se on nopeasti työtä. Parlamentti oli valmis ja teki työnsä niin, että seuraavalla, ennen seuraavaa kautta kaikki on valmiina. Neuvoston tehtävän on tehdä kaikkeen se, jota tämä tärkeä asia etenee ja pääsee neuvotteluvaiheeseen pian. Tämä on sitäkin tärkeämpää siksi, että Euroopan alueellinen kohesio ja yhteistyö on eurooppalaisen hankkeen ytimessä yhteistyö yli rajojen, jotta voidaan vastata yhteisiin haasteisiin. Siitä on kyse. Olisi painottaa jotakin uusia seikkoja mukana ehdotuksessamme. Tarkoituksena on tarkastella Interregin Interreg-ohjelmien arkkitehtuuri niin, että päällekkäisyyttä ja sirpaloituneisuutta voidaan vähentää ja parantaa vaikutusta, joka ohjelmalla on alueilla. Tässä tarkastetaan funktionaalisia alueita, kuten merialueita. Saman aikaan tarjotaan mahdollisuus pitää yllä rajat ylittävää ja kahdenvälistä yhteistyötä esimerkiksi merenkulussa tarkoitus myöskin vahvistaa strategista ulottuvuutta tulevassa ohjelmassa niin, että se liitetään läheisemmin olemassa olevien strategisiin kehyksiin ja poliittisiin aloitteisiin. Ja lopuksi vielä tarkoitus on yksinkertaistaa koko tätä kehystä radikaalilla tavalla niin, että vähemmän varoja menee hallinnolliseen typuoleen ja valvontaan ja enemmän keskitytään tuloksiin ja todellisiin vaikutuksiin. Komissio arvostaa suuresti sitä, että te tunnustatte tämä yksinkertaistamispyrkimyksemme, joiden valmiita tekemään meidän kanssamme yhteistyötä, jotta yksinkertaistaminen toteutuu. Lopuksi vielä Interreg-ohjelmat ja räätälöittävä yhteistyö. Tarvittava yhteistyö Interreg-ohjelmassa tulee keskittymään enemmän kuin aiemmin institutionaaliseen yhteistyöhön, jolla ratkaistaan rajat alueiden ongelmia ja saadaan enemmän investoitua yleisen edun mukaisiin yhteisiin palveluihin. Kaiken kaikkiaan valtavirtaistamalla ja keventämällä, helpottamalla alueellista yhteistyötä, tarjotettavaa alueellista yhteistyötä, voimme vahvistaa sitä ja tuoda sen aivan uudelle tasolle. Kiitos puhemies. Kiitoksia oikein paljon komission jäsen. Nyt talousarvion valvontavaliokunnasta edustaja Koon. Kiitos puhemies, hyvät kollegat. Minä olen Maas Rainin äh, lapsi. Siellä elää noin neljä miljoonaa ihmistä, belgialaisia, alankomaalaisia, saksalaisia. Miksi on niin tärkeää, että meillä on Interreg tällaisilla alueilla? Koska Interreg ylittää rajoja, äh, yliopistojen välistä yhteistyötä, rajat ylittävät työmarkkinat. Äh, monet ohjelmat yhdistävät ihmisiä ja ilahduttavat ihmisiä ja sitähän me odotamme Euroopalta, että Eurooppa ilahduttaa meitä ja on hyvin tärkeää, että me parlamenttina olemme vaatineet enemmän määrärahoja näille ohjelmille, koska me emme halua pelkästään, että näitä ohjelmia jatketaan, vaan että laajennamme tätä välinettä, jotta Eurooppa yhdentöisi entisestään Talousarvojen valvontavaliokunnan lausunnonlaatijana minulle on myös tärkeää korostaa sitä, kuinka tärkeää on se, että hallinnollista taakkaa vähennetään. Jos hallinto vie enemmän aikaa kuin itse hanke, niin silloin ihmiset eivät eh, enää innostu siitä niin paljon. Mehän haluamme, että Euroopat, ihmiset innostuvat Euroopasta. Euroopan tulee ilahduttaa, siksi meidän on edistettävä näitä hankkeita. Kiitos. Ja nyt kulttuuri- ja koulutusvaliokunnasta edustaja Mitsi. Sur President, Signora Komissarju, l-istrumenti finanzjarji li huma. Hyvä puhemies ja komission jäsen. Tässä mietinnössä mainitut välineet ovat hyvin tärkeitä Euroopan unionin kulttuurin ja kehittymisen kannalta. Tämä on tärkeää, jos halutaan sellainen EU, jossa kansalaiset ovat siinä mukana, niin että saadaan samat mahdollisuudet kaikille unionin niin kansalle olivat pahemmista hyvänsä. Kulttuuri ja koulutus ovat hyvin keskeisiä. Jos halutaan päästä eroon rajoista, niin tarvitaan tarpeeksi rahaa. Esittelijä teki hyvää työtä, mutta meidän on asetettava koulutus vielä selvemmin keskiöön, koska näin pystytään parantamaan kilpailukykyä kaikilla Euroopan alueilla on annettava tällainen yhteinen viesti. Kaikki ovat tasa-arvoisia riippumatta siitä, mistä he ovat kotoisin. Ei rajoja. Puhuimmepa mitä kieltä tai olipa mikä kulttuuri hyvänsä tarvitsemme mahdollisuuksia. E Kiitos oikein paljon sitten EPPstä. Edustaja Van Nistelrooy. Voorzitter, dank u wel. Rapporteur Arimont. Puhemies, kiitos esittelijä Ari Montille ja komissaari Täisenille. Uskon, että juuri tänään on tullut selväksi, että rajoittava yhteistyö on merkittävä. Katsotaanpa esimerkiksi Pohjois-Irlantia, jossa valtuuskunta hiljattain vieraili. Tämä tarkoittaa sitä, että harvaan asutuilla alueilla yliopistot ja koulut voivat tehdä yhteistyötä ja saada käyttöönsä panerpaa uutta teknologiaa ja energiayhteistyötä voidaan tehdä silloin raja juuri raja tämä on tarpeellista, koska rajat ovat mennyttä. Tämä tarkoittaa myöskin, että monilla muilla alueilla, joita ei pidetä prioriteettina esimerkiksi Skotlannissa, juuri Interreg-ohjelman kautta on saatu aikaan tulosta. Siellä on erittäin hienoa korkeaa koulutusta